Hello. Hello. Uh, ladies and gentlemen, please. Hyvät naiset ja herrat, olkaa ystävälliset ja istuutukaa. Aloitamme välittömästi kokouksen. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 9. Ja mm, minä julistan 9. E, syyskuuta keskeytetyn Euroopan parlamentin istunnon uudelleen avatuksi. Ja nyt minun täytyy tässä ilmoittaa teille valitettavasti, että Egon Kleps on kuollut. Hän oli Euroopan parlamentin puhemiehenä vuodesta 1992-1994. Egon Kleps on suurimman osan työelämästään omistanut yhteis, yhtenäiselle Euroopalle. Hän oli 20 vuoden ajan parlamentin jäsen, eli yli viisi istuntokautta, ja pyydän, että pidämme hiljaisen hetken Egon Klemsin muistoksi. Dziękuję Państwu. Thank you. Kiitoksia. E, chciałem Państwa także poinformować, że księga kondolencyjna jest wyłożona i... Ja haluaisin kertoa teille, että surunvalittelukirja on ö, e, olemassa ja te voitte sinne kirjoittaa oman surunvalittelunne. Kuten tiedätte, niin useammat ammattiliitot ovat ilmoittaneet, että tulevana torstaina 23. syyskuuta järjestetään lakko ja mm, tämä lakko koskettaa kaikkia julkisia liikennevälineitä ja se alkaa 22. syyskuuta keskiviikkoiltana kello kahdeksan. Ja on annettu myöskin sitä informaatiota, että tämä Lakko saattaisi alkaa jo kaksi tuntia aikaisemmin, mutta puheenjohtajakokous on päättänyt, että parlamentti tulee jatkamaan työtään normaalilla tavalla ja täysistunto eh, päättyy torstaina ihan normaalilla tavalla. Lennot ja junat eh, ovat sellaisia, jotka eivät kulje bussit ja raitiovaunut täällä Strasbourgissa eivät kulje, joten saattaa olla mahdotonta huolehtia siitä, että te voisitte